Przewodniczący! E, witam. Tervehdin kollegoita. Voisitteko istuutua? I could ask you colleagues. Siis voisi pyytää teitä Otwieram posiedzenie. Avaan istunnon, joka keskeytettiin 6. toukokuuta 2010. Haluaisin esittää tiedonantoja aluksi. Ensimmäinen tiedonanto. Kuudetta kertaa Euroopan unionissa vietetään tänään kansainvälistä homofobia vastaista päivää. WHO 20 vuotta sitten otti poisti homoseksuaalisuuden pois kansainväliseltä sairauksien listalta. EU torjuu syrjintää kaikilla osa-alueilla. Tämä koskee myös homofobiaa. Tämä velvoite syrjinnän torjuntaan, se on otettu kaikkiin tärkeimpiin sopimuksiin, säännöksiin ja perusoikeuskirjaan. Tiedonanto kaksi Suomen julistuksen 60. vuosipäivää on vietetty toukokuussa Brysselissä ja Strasbourgissa. Oli avemenovien päivät siihen liittyen parlamentissamme. Läheltä pystyy siis näkemään, kansalaiset pystyvät näkemään läheltä parlamentin työtä, nähdä miten täällä joka päivä työskennellään. Yli 36 000 kansalaista EU-sta kävi parlamentissa vierailulla Brysselissä ja Strasbourgissa. Meillä oli myös tapaamisia tässä salissa 800 edustajan kanssa, jotka edustivat nuorisoa kaikista EUn jäsenmaista. Keskustelimme heidän kanssaan. 11 parlamentin jäsentä oli meidän kanssa, täällä istuimme yhdessä ja keskustelimme asioista, jotka liittyvät EU-hun. Tiedonanto numero kolme. 11. toukokuuta minulla oli suuri kunnia ää, antaa nuorisopalkinto, Karli Suuren nimissä annettu palkinto Aachenissa. Eurooppa-juna saksalainen esitys voitti Irlantin ehdotus toisena ja kolmannen sijaan sai Bulgarian ehdotus. Nuoriso kaikista EU-jäsenmaista otti osaa näihin projekteihin esityksiin. E, Saksan ehdotus Se yhdisti 21 EU-maata 24 oppilaitosta, jotka liittyvät teknisiin oppialoihin. Tällaisen teknisen yhteisen esityksen rakensivat Karl Suuren pääpalkinnon annoin siis 13. toukokuuta Aachenissa tämän nuorisopalkinnon jälkeen kaksi päivää siis. Ja se annettiin puolen pääministeri Donald Tuskille. Tiedonanto neljä. Viime viikolla osallistuin Tukholmassa parlamenttien puhemiesten kokoukseen EU-ssa. Siellä olivat mukana varapuhemiehet tai puhemiehet kaikista 40 parlamentin huoneesta. Puhuimme tulevasta yhteistyöstä, Belgian tulevasta puheenjohtajakaudesta, joka lähestyy Tapaamisen järjestivät Ruotsin parlamentin kollegat. Siellä oli mukana myös kollegoita Espanjan parlamentista. Sehän on nyt maana. Säännöllisiä tapaamisia on myös valiokuntien välillä parlamenteissa sekä yhteisiä istuntoja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Haluaisin myös esittää onnetoivotukset kaksi EUn jäsenmaata, Yhdistynyt kuningaskunta ja Unkari. Niissä on uusi hallitus. Toivomme, että ne olisivat vakaat hallitukset. Tarvitsemme kovasti EU:ssa vakaita hallituksia. Niitä tarvitaan myös siksi, että voitaisiin tehdä nopeasti päätöksiä. Me Edustamme yhteisömenetelmää EU-ssa, mutta yhteistyö hallitusten kanssa on meille perustavanlaatuisen tärkeää, jotta voitaisiin tehokkaasti toimia kansalaisten hyväksi EU-ssa. Tämän verran tiedonantoja. 6. toukokuuta istunnon pöytäkirjat ja siinä hyväksytyt säädökset ovat nähtävillä. Onko niihin huomioita? En näe huomioita. Pöytäkirjat hyväksytyt. Niin, olkaa hyvä siellä. Herra Mauro. Ja. Mr. Mario Mauro. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin vain muistuttaa, että Afganistanissa tänä aamuna kaksi italialaista sotilasta menehtyivät iskussa. Eurooppa